tämän kokouksen pöytäskirjaan taittaa sitten seuraavan täysistunnon hyväksyttäväksi, jos ei mitään vastustusta ole, niin laita myös mukaan nämä tämän päivän päätöslausamat ja nämä niin toimenpiteet, jotka on mainittu. Tämä täysistunto